Hyvää iltapäivää. Seuraava asia on kysymykset neuvostolle, kyselytunti. Ja meidän käytäntömme on menneisyydessä ollut se, ja haluaisin todella eh, kehottaa niitä edustajia, jotka osallistuvat kyselytuntiin voisivat tulla tänne etupaikoille. Teidän ei välttämättä ole istuttava omilla paikoillanne. Jos tulette tänne eteen, niin tästä tulee elävämpi mielipiteiden vaihto. Ja jos saan vielä muistuttaa teille, että kun pyydätte puheenvuoroa lisäkysymyksille, teillä on Valitettavasti 30 sekuntia ainoastaan seuraava. Ensimmäinen kysymys koskee eläinten hyvinvointia. Ja näinpä käännyn Rouva Malmströmin puoleen, jos voisitte vastata ensimmäiseen kysymykseen. Ja tervetuloa samalla. Tack. Kiitos, puhemies. Minä olen saanut kunnian vastata edustajan Harkin kysymykseen. Neuvosto jaka par, par, parlamentin edustajan huolen eläinten hyvinvoinnista ja, ja se, minkä ansiosta on laadittukin koko joukko yhteislainsäädäntöä tältä alalta. Ruotsilla on tarkoituksena jatkaa keskustelua eläinten hyvinvoinnista ja ne ovat äh, äh, maataloussektorin äh, painopistealoja meidän puheenjohtajakaudellamme. Tästä pidetään 98. päivä lokakuuta erityinen konferenssi Uppsalassa. Ja siinä nimenomaan pohditaan Welfare Quality-projektin antia. 2004 jälkeen on perustettu näin tieteellinen, tieteellisesti pohjattu ohjelma maanviljelyn ja maatalouden kehittämisestä, jossa ovat osallisina olleet sitten viljelijät ja kuluttajat ja muut osalliset EU-sta e ja latinalaisesta Amerikasta peräisin olevat asiantuntijat ovat tätä asiaa puineet. Ei, tässä on mietitty myöskin, miten eläinten hyvinvointia voitaisiin sitten maailmanlaajuisesti perata. Olemme siinä olleet sitten tekemisissä VTO, FAO ja kansainvälisten yritysten, kansainvälisten lihan äh, jalostuslaitosten, äh, Yhdysvaltain ja Namibian äh, lihan karjan kasvattajien kanssa konferenssin tulokset voivat kenties olla sitten relevantteja neuvoston äh, miettiessä vastausta komission eläinten merkintää koskeviin ehdotuksiin. Äh, äh, edustaja on tietää varmaankin tietoinen siitä, että näistä asioista komissio on aloitteen tekijän Ruotsi puheenjohtajavaltiona työstää parhaillaan sellaisiin eläimiin kohdistuvia lainsäädännöllisiä toimia, jotka, joita käytetään tieteen edistämiseksi. Ja ne ovat Ruotsin puheenjohtajakaudella esillä muiden eläinsuojeluun liittyvien aiheiden ohella. Mrs. Harkin. Kiitos Rova Harkin. Lisäkysymys. Kiitos puhemies ja hyvää iltaa Rova Malmström. Olen erittäin iloinen, että sanotte, että haluatte, että keskustelua pidetään Yllä ja Uppsalassa järjestetään konferenssi, koska se lainsäädäntö, jota meillä on, se on ollut ainoastaan voimassa kaksi vuotta ja tiedän, että me olemme esimerkiksi parantaneet kuljetusjärjestelmiä ja kaiken tämän tuloksena kaikki toimii erittäin hyvin, mutta siis kilpailuhan jatkuu tietysti, mutta kysyn teiltä, onko kysymys siitä, Siis kun tämä lainsäädäntö on toiminut tehokkaasti ainoastaan kaksi vuotta, niin haluaisin kysyä, että minkälaista tieteisfaktaa on tämän taustalla? Kiitos, ministeri. Eh, Kuten totesitte, on, on tärkeää arvioida tämä asia asianmukaisesti ja katsoa, mitä, mitä tehdään ja mitkä tähän astiset tulokset ovat olleet. Toki me keräämme tieteellistä tietoa tästä ja Uppsalan kokoukseen on kutsuttu sen niin yhtä hyvin asiantuntijoita kuin e, tiede, Äh, antamaan panoksensa siihen kokoukseen. Ja se toivottavasti sitten tarjoaa hyvää, vakaata pohjaa neuvoston vastaukselle tuonempana äh, komission äh, ehdotukseen. Olemme tietysti tyytyväisiä saadessamme myöskin Euroopan parlamentin kannat käsiteltäväksemme niin, että saamme mahdollisimman laajan kattavan tiedon. Kiitos. Kaksi lisäkysymystä. Jos voimme ottaa ne peräkanaa Rova McGinnisiltä ja Ella Kelliltä. Ensin Rova McGinnis. Kiitos 30 sekunnissa, kiitos vastauksesta. Toivon, että tosiaan tässä tiede menee tunteiden ohi, mitä tulee eläinten kuljettamiseen, mitä tulee esimerkiksi hevosten kuljettamiseen. Tätähän ei tarpeeksi ole käsitelty ja siitä on hyvin paljon huolenaiheita ja haluaisin ehdottaa, että eläinten hyvinvointi siis voisi parantua, jos ajatellaan sitä valtavaa hintaa, jonka, jonka maanviljelijät saavat tuotteistaan. Siis tässähän on kysymys siitä, että tulot ovat hyvin alhaisia maatiloilla. Thank you. This is very controversial topic in Ireland and... Uh, tämä on hyvin ristiriitainen aihe Irlannissa. Ja tämä nimenomaan kannustaa äänestämään Lissabonin sopimusta vastaan. Ja meillähän on esimerkiksi kartelleja, jotka koskevat äh, naudanlihaa ja lampaanlihahintoja. Voitteko taata, että tätä ei millään tavalla kompromittoida ennen kuin tästä toinen lokakuuta Lissabonin sopimusta äänestetään? Kiitoksia. Äh, me emme äh, voi luvata, että tämä saadaan ennen kansanäänestystä pois päiväjärjestyksestä. Tämä on viivästynyt neuvostossa syistä, josta minä en tiedä, mutta me olemme nyt käynnistäneet keskustelun siitä, mutta en, en, en vielä voi sanoa sen tarkempaa, koska joudumme kuitenkin odottamaan komission ehdotusta. Me teemme tämän nyt ylidramatisoimatta asiaa ja pyrimme tarkastelemaan todellakin sitten tieteellistä tietoa tässä pohjalla. Question, uh... Kiitos ja nyt seuraavaan kysymykseen, jonka alun perin herra Morais esitti. Mutta Rova Head on sitten tänään hänen tilallaan ja lapsikauppa EU-ssa on aihe. Ministeri, teillä on puheenvuoro. Tack, fru talman. Kiitoksia, rouva puheen, puhemies. Ruotsi on myöskin huolissaan tästä lapsikaupasta, kun lapsia seksuaaliseen hyväksikäyttöön kaupataan. Modernia orjuutta on tässä tämä, ja se on hyvin järjestäytynyttä rikollisuutta ja hyvin vakava ongelma Euroopassa ja muuallakin maailmassa. Ihmiskauppa on erittäin tärkeä asia EUn esityslistalla. Meidän täytyy yhdistää voimamme ja toimenpiteemme, jotta me voisimme mm, parantaa tilannetta. Euroopan pitää ponnistella enemmän järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan taistellessa. Se, mitä EU tekee, ne liittyvät lainsäädäntöön, lainsäädäntöön joka ei ole sitovaa tällä alalla. Vuonna 1997 meillä on nyt yhteinen toimenpide, jonka myötä tätä torjutaan. Kaikkein tärkeimpiä ovat, on puitesopimus vuodelta 2002, joka liittyy asiaan. 2009 maaliskuussa äh, komissio ehdotti uutta puitesopimusta, jonka avulla tätä torjuttaisiin ja suojeltaisiin uhreja. Eräs tavoite ehdotuksella on, että äh, haavoittuvat uhrit saavat erityishuomiota rikosoikeudellisia menettelyjä ja muita menettelyjä e, tullaan tässä käyttämään. Ehdotus, e, siihen on tehty täydennys, e, joka erityisesti kohdistuu lapsiin. Ja lapsiin kohdistuva seksuaalinen hyväksikäyttö, lapsipornografia olivat tässä aiheena ja sillä, niillä korjattiin edellisiä päätöksiä, jotta saadaan johdonmukaisemmat puitteet tämän ongelman torjumiseksi. Asiasta keskustellaan neuvostossa ja tämä perustuu kansainväliseen laajaan konsensukseen ja YK on pöytäkirjaan. Tässä on myöskin komissio sekä Euroopan neuvosto mukana. Ja ministerikonferenssin yhteydessä, joka järjestetään lokakuussa Bry- Brysselissä otetaan ihmiskauppa huomioon ja siihen tulevat myöskin perusoikeudet ja niitä koskeva mietintö käsiteltäväksi. Ruotsilla on myöskin tarkoitus käsitellä näitä kysymyksiä tärkeinä asioina niin kutsutussa Tukholman ohjelmassa, joka tulee esille huippukokouksessa joulukuussa. Mrs. Head. Tack så mycket. Rova Hed. Fru minister. Eh, jag vet att den här... Kiitos ministeri. Tiedän, että tämä kysymys on äärimmäisen tärkeä ja me Ruotsissa olemme ajaneet tätä kysymystä, kuten EU-sakin viime vuosina. Haluaisin vain sanoa, että mielestäni on tosiaan valitettavaa, että tämä 19.20. lokakuuta järjestettävä konferenssi on sellainen, johon emme voi osallistua, koska me olemme silloin Strasbourgissa, emmekä voi olla Brysselissä osallistumassa tähän tärkeään konferenssiin. Ikävää, mutta näin on tilanne. Tiedän myös, että puheenjohtajavaltio on sanonut, että aiotaan ottaa lasten väärinkäyttö matkailun yhteydessä esille. Ja kuvittelin, että tämä tehtäisiin 20 marraskuuta, jolloin tällainen pysyvä parlamenttien värinen konferenssi järjestettäisiin lapsista, lapsista lasten oikeuksista, mutta kuulin, että puheenjohtajavaltio ei tällöin jär, ota tätä esillä. Miksi te aiotte sen järjestää toisessa yhteydessä? Kiitoksia, Anna Hed. Minä tiedän, että hän on hyvin sitoutunut näihin kysymyksiin on hyvin onnetonta, että konferenssi on todellakin Brysselissä Strasbourgin viikolla, mutta mm, se johtuu siitä, että äh, tämä EUn anti-trafficking-päivä on juuri samaan, samaan aikaan ja, ja, ja näin ne ovat sattuneet tai sovitettu samalle viikolle. Minä en todellakaan äh, tajunnut, että tämä, tämä asia meni näin. Kiitoksia. Thank you. I have a uh, further supplementary from... Lisäkysymys Ruvan Linniltä. Thank you. Uh, thank you very... Kiitos uh, kovasti tästä vastauksesta. Minäkin olen pahoillani siitä, että, että konferenssi pidetään samalla kun me olemme täällä Strasbourgissa. Voitte kuitenkin, voitteko kuitenkin varmistaa, että siellä asialistalla on Euroopan neuvoston uh, yleissopimus, ihmiskaupan vastainen sopimus etusijalla, koska on paljon maita, jotka eivät ole vielä sitä sen paremmin allekirjoittaneet kuin ratifioineetkaan. On tärkeää, että se on näkyvällä paikalla tämän kokouksen asialistalla niin, että tämä salakuljetuksen vastainen, ihmisalakuljetuksen vastainen toiminta todellakin sitten saa tulta purjeisiinsa. Kiitos sitten ministeri. Yes, Liz Lynn, I will bring this to... Kiitos puhemies. Rovalin, aion tämän viedä järjestäjien tietoon. Kiitos. Siirrymme sitten seuraavaan kysymykseen Rava McGinnessiltä. Aihe on viesti FAOn korkean tason kokoukselle. Ministeri, puheenvuoro on teillä. Kiitos. Tässähän me käsittelemme useita, eh, liikumme useiden eri aiheiden välillä. Mitä tulee FAOn FAOn konferenssiin, sehän aloittaa käynnistyy 18. marraskuuta yksi tärkeimmistä kysymyksistä on FAOn uudistusprosessi, joka perustuu siihen toiminta, toimintasuunnitelmaan, joka hyväksyttiin 2008, jonka kaikki FAOn jäsenet hyväksyivät. Tämä toimintasuunnitelma, siinä on kysymys monesta eri tasosta, muun muassa FAOn tulevaa tulevaisuutta tulee ohjaamaan tuloshakuinen, tuloskeskeinen hallinto. Tässä on kysymys hyvin niukkojen resurssien käytöstä ja uskon, että tämä tulee vaikuttamaan hyvin laajalti, mitä tulee FAOn toimintaan, ihmisosaamispääomaan ja on koko joukko kysymyksiä myös, jotka koskevat muutoksia FAOn säännöstössä. On kysymys esimerkiksi elintarvikehuollosta ja tällä on hyvin suuri merkitys silloin, kun puhutaan esimerkiksi maailmanlaajuisesta kumppanuudesta maataloudessa, jonka tarkoitus on elintarvikehuollon turvaaminen jotta asiasta poliittisella tasolla keskuste, voitaisiin keskustella, niin FAO järjestää Roomassa 16.–18. maaliskuuta konferenssiin elintarvikehuollosta ja siellä puheenjohtajavaltio on edustettuna ja siellä aiomme esittää esittää lausuman, joka, jossa on kysymys neuvoston näkemyksestä elintarvikehuollosta. Mitä tulee sitten marraskuussa 2008 neuvosto sanoi, että elintarvikekriisi vaatii koordinoitua toimintaa yhte, kansainväliseltä yhte, yhteisöltä niin, että on mukana kansalaisyhteisöt ja äh, eri tahot. Mitä tulee EUn e toimintasuunnitelmaan, vuosituhannen toimintasuunnitelmaan, tämähän vahvistettiin kesäkuussa 2008. Myös loppupäätelmissä puhuttiin FAOsta – ja siitä, Siis ottaen huomioon kaikki tämä, puheenjohtajavaltio on sitä mieltä, että tällä huippukokouksella täytyy olla selkeä poliittinen tavoite, uuden hallintojärjestelmän aikaansaaminen, elintarvikehuollon turvaaminen ja siis tähän kaikkeen. On, puheenjohtajavaltion mielestä on tärkeää, että tämä Huippukokous saa aikaan tulevaisuuteen suuntautuvan järjestelmän, joka voi hoitaa elintarvikekriisin ja tosiaan täyttää yhden vuosituhannen toimintasuunnitelman tavoitteesta nälän ja köyhyyden poistaminen. Ja tässä globaali kumppanuus on kaikkein tärkein. Puheenjohtajavaltio on sitä mieltä, että huippukokouksen pitää, sillä pitää olla tämä selkeä poliittinen tavoite saada aikaan uusi maailman elintarvikehuollon eh, ohjausjärjestelmä operatiivisella tasolla puheenjohtajavaltio on sitä mieltä, että tämän huippukokouden täytyy saada aikaan voimallinen järjestelmä, joka voi vastata nykyiseen elintarvikekriisiin ja vahvistaa toimia vuosituhannen tavoitteiden täyttämiseksi. Kiitos. Kiitos sitten Rova McGinn. Kiitoksia. Arvostan tätä yksityiskohtaista vastausta. Haluan sen nostaa esille tämän seikan, joka, mitä mainitsit, eli Ruotsin asenne yhteisen maatalouspolitiikan uudistamiseksi ajatellen elintarvikehuollon jatkuvaa turvaa. Mikä rooli meillä siinä tulisi olla? Katsotteko, että se on tärkeä politiikan haara ajatellen nyt tätä maailman tilannetta elintarvikehuollon osalta? Well, we, haven't discussed that in the council. Emme neuvostossa ole nimenomaan tämän konferenssin valossa keskustelleet asiasta, mutta on selvää, että YMP voi tietysti olla tärkeässä asemassa. Ja myös kun tulevaisuudessa keskustelemme tästä, niin sillä voi, sillä voi olla rooli, mitä tulee köyhempien maiden aseman edistämiseen yhteismarkkinoilla. Ja sitten samallahan tietysti yritämme lieventää ja poistaa tämän akuutin kriisin. Tilanne näyttää hieman paremmalta eri markkinoilta on melkein kaikilta markkinoilta tulossa myönteisiä uutisia, mutta tarvitsemme hieman aikaa sen harkitsemiseen, millä tavalla voimme hyödyntää tarkistettua maat, yhteistä maatalouspolitiikkaa niin, että nämä maat voivat vastaavanlaisen tilanteen välttää. Sitten Rova Harkin. Um, Madam Chairperson. Ähm, kiitoksia, rouva puhemies. Me puhutaan tästä äh, äh, maan maailmanlaajuisesta elintarviketurvallisuudesta. Mä haluaisin keskittyä EUun. Minun mielestäni täkäläinen äh, elintarvikehuolto riippuu elintarvikkeiden ää, ää, tuotannosta. Eh, me eh, Fisher Bowlin kanssa kävimme keskustelua asianomaisen valiokunnan kanssa ja ajatellen vuotta 2013 eh, ja siinä olevia, siihen mennessä toteutettavia budjettirajoituksia. Tämä on tietysti vain osa tätä keskustelua, mitä tänä ilana käynnään. EUn e oma elintarviketuotanto, se on eri, erinomaisen olennainen kysymys Äh, meille, jotka olemme maatalouden kanssa tekemissä, että osattaa, jos ette, ja vastasittekin siihen, mutta voitteko vielä täydentää mahdollisesti puheenjohtajavaltion kannalta asiaa? Minister... Uh- Kiitos rouva puhemies. Tämä on hyvin monimutkainen ja laaja keskustelu ja se tietysti sivua konferenssia, mutta menee itse asiassa paljon pidemmälle. Meillä ei ole tarkoitusta käynnistää näitä keskusteluja. Olemme odottaneet, että saisimme komissiolta jonkunlaisen tiedonannon, joka koskisi tulevaa talousarviota. Tämä jo sovittiin 2004, että kävisimme, täysin tarkistaisimme sen, miten budjettia käytetään ja YMP on tietysti hyvin suuri lohko budjetista. Tämä tiedonanto on myöhästynyt, mutta huhujen mukaan se tulisi vuoden lopulta. Mutta jos näin on, niin puheenjohtajavaltio aikoo sitten käydä ensimmäisen keskustelun jäsenvaltioiden kanssa tästä. Mutta Espanja seuraava puheenjohtajavaltio saa tietysti ottaa asian vakavammin esiin. En tässä vaiheessa voi kertoa enempää yksityiskohtaa. Kiitos. Siirrymme seuraavaan kysymykseen, jonka alun perin esitti Rova Kratsa. Rova Gianna Kuu edustaa häntä tänään ja tässä on kysymys vakaus- ja kasvusopimuksesta. Ministeri. Joo. Joo, kiitoksia. Niin, tästä kysymyksestä jo tänään tästä kysymyksestä keskusteltiin aiemmin tänään. Tietysti eh, kriisin aikana eh, viralliset päättäjät ovat ryhtyneet merkittäviin tuki- ja elvytystoimiin. Äh, tämän tansiosta on vältetty vielä vakavampi kriisi, saatu vähän taloutta vakautetuksi ja hiukan tasoitettua suhdannevaihtelua. vaihtelua mutta tämä talouden ja talouden rahoitustilanne ei merkitse sitä, että laskusuhdanne on ohi. Meidän täytyy olla tarkkana ja katsoa siinä, että, että jatkossa sitten saadaan elvytyksen riittävä tuki ja se tasapainotetaan sitten kestävän rahoituksen periaatteisiin pitkällä aikavälillä. Juuri näiden kahden tavoitteen tasapainottaminen merkitsee sitä, että, tällä, että tämä joustovara, joka 2005 vuonna sovittiin, on todellakin osoittanut järkeväksi. Viranomaisten täytyy sitten ryhtyä riittäviin toimenpiteisiin taloudellisen toiminnan elvyttämiseksi ja tehostamiseksi, mutta jotta pystymme omin voimin etenemään, meidän pitää katsoa, että julkinen rahoituksemme on, on, on kestävä ja voi myöskin sitten uskottavasti vakauttaa budjettiamme äh, eri jäsenmaissa on tilanne erilainen, siellä on erilaiset suunnitelmat, erilaiset aikataulut jatkossa, mitä tulee sitten rahapolitiikan sopeuttamiseen ja rahoituspolitiikan uudistamiseen. Monissa monen toimenpiteet kohdistuvat tiettyihin yksittäisiin jäsenmaihin, mutta ne täytyy koordinoida kuitenkin niin, että, että ne ovat sopusoinnussa sitten yleisesti vakaus- ja kasvupakettiin raamien mukaisia. Me olemme käyneet keskusteluja, tai tulemme käymään syksyn mittaan puheenjohtajavaltion ominaisuudessa Ecofinissa, niin että saamme riittävän yksimielisyyden sitten kunnianhimoisesta vakauttamisesta oikealla ajalla, oikealla hetkellä pitkä aikavälin kestävyyden vakauden varmistamiseksi kussakin jäsenmaassa. Kiitos, Κυρία Υπουργέ, για τη σαφήνεια της απάντησής σας. Θα ήθελα να δώσετε μια... Minä kiitän teitä, rouva ministeri, vastauksenne selkeydestä. Se, mistä haluaisin ottaa esille, on, että pitäisikö meidän tervehdyttää budjetteja vai pitäisikö nyt ajatella, että vähän lisäsimme eh, toimenpiteiden käyttöaikaa, koska hedelmiä ei ole vielä tullut? Thank you. Joo, Niin, tämä onkin vaikea kysymys vastata. G20-tapaamisessa äh, ensi, ensi viikolla tulemme keskustelemaan näistä exit-strategioista itse asiassa tällä ensimmäisenä mielipideen vaihtona. Mutta tilannehan näyttää erilaiselta eri jäsenmaissa, se on kiistämätön tosiasia. Sen, sen vuoksi aikataulutkin ovat hiukan eritahtisia. Toivottavasti jo aika nopeasti voimme käynnistää tämän prosessin, mutta sehän tietysti riippuu myöskin siitä, millä tavalla talouden, äh, talouskriisi nyt sitten äh, kehittyy talouden tilanne yli, yli summaan. Uskomme, että, että pahin on ohi ja sen vuoksi pitää tästä tähän exit-strategia-ajatteluun ajatteluun on saatava maaperää. Meidän täytyy tässä kuitenkin ajatella kaikkein haavoittuvimpia yhteiskunnassa, jotka joutuvat kohtaamaan työttömyyttä, säästöjä, inflaatio- ja kasvuriskiä. Katsoa, että tässä vaiheessa kuitenkin on aikataulusta liian aikaista sanoa yhtään mitään. Kiitos sitten seuraavaan kysymykseen, joka on herra Keliltä. Aihe EUn toimenpiteet työttömyyden torjumiseksi. Ministeri. Tack, fru talman. Kiitos, rouva puhemies. Neuvosto on myöskin huolistaan, huolissaan samalla tavalla tästä viimeisestä eurobarometrin tuloksesta, mutta me tiedämme, että Euroopan sosiaalirahasto ja globalisaatiorahasto ovat tärkeitä keinoja käyttää tässä oikeutuksen saamiseksi on tärkeää, että kansalaiset tietävät, mitä tehdään. Sosiaalirahasto ja Euroopan globalisaatiorahasto ovat eh, hyviä ja tehokkaita välineitä työttömyyden torjunnassa. Molemmat eh, välineet ovat rahoitusvälineitä, joilla pyritään vastaamaan suhdanne laskuun. Ja sitten myöskin kehitetään näitä flexicurity eh, toimenpiteitä, jotta asiat saadaan paremmin sopimaan yhteen. Viime vuonna neuvosto tuki sitä, että sosiaalirahasto tekisi lisätoimenpiteitä työllisyyden tukemiseksi ja samoin myös globalisaatiorahasto. Tässä tarkasteltiin alkuperäistä asetusta ja katsottiin, voisiko tehokkaampaan toimintaan olla mahdollisuuksia silloin, kun ihmisiä on irtisanottu. Ei pelkästään globalisaation tähden, vaan silloin, kun on tilapäisiä taloudellisia vaikeuksia. Täytyy kuitenkin muistuttaa sitä, että näiden äh, rahastojen käyttöön liittyy julkisuus ja se on asia, joka kuuluu komissiolle ja jäsenvaltioille. Euroopan sosiaalirahasto on sellainen, että jäsenvaltioiden pitää ilmoittaa, minkälaisia projekteja rahoitetaan, jotta niihin saadaan tukea. Tässä voidaan myöskin mainita Euroopan avoimuusaloite vuodelta 2005. Eräs sen tärkeimmistä tarkoituksista on parantaa suuren yleisön suuntaan tehtävää tiedottamista ja sitten myös sitä, että kerrotaan, kenelle tuki on mennyt Euroopan unionista. Mitä tulee globalisaatiorahastoon, niin jäsenvaltiot huolehtivat siitä, että kerrotaan, kuka tukea on saanut. Globalisaatiorahasto on melko uusi ja huonot tiedot ehkä johtuvat siitä, että on vasta hyvin muutamia hankkeita, jotka tästä rahastosta ovat saaneet tukea viime vuosina. Kelly. Kiitos sitten edustaja Kelly. Kiitos hyvin tiivistä selkeästä vastauksestanne. Ymmärrän, että on kuitenkin neuvostossa aika paljon vastustusta siihen, että frontloadattaisiin sosiaalirahastoa sataprosenttisesti kahtena lähivuonna. Jos tästä kannasta pidetään kiinni, voiko neuvosto ehdottaa mitään vaihtoehtoja, jotta voitaisiin pitää tämän Euroopan elvytyssuunnitelman äh, voimaa yllä? Olemme tietysti keskustelleet useita kertoja tästä neuvostosta ja siellä on aika yksimielinen näkemys, että mitä projektin laatuun tulee, niin tässä pitäisi olla mukana kansallista rahoitusta myös. Eli tämän rajoittamiselle ei ole tukea neuvostossa, mutta olemme kyllä tietoisia tilanteesta ja ongelmista ja olemme pyytäneet komissiota tekemään vaihtoehtoehdotuksen ja otin sen juuri esiin komission jäsen Sametskin kanssa. Hän otti tämän esille pari päivää sitten ja hän aikoo esittää tästä ehdotuksen mahdollisimman pian. Kiitos. Rova Tikau. Oh. Thank you, Madam uh, Chair. Um, um, no se... Minä olen pahoillani siitä, että että neuvostossa ei ole saatu tukea sille ajatukselle, että torjuttaisiin työttömyyttä sataprosenttisesti näistä rahastoista, mutta nyt kriisikaudella metalliteollisuus ja telakkateollisuus sulkevat oviansa ja työttömyys lisääntyy nopeasti, niin tässä kohdin olisi investoida näihin tahoihin ja varmistaa kilpailukyky. Minkälaisia toimenpiteitä te olette ajatellut, että mm, Euroopan sosiaalirahasto ja Euroopan globalisaatiorahasto voisivat tehdä, jotta tuettaisiin tällaisia hankalia sektoreita? Kiitos. Kuten sanoin, olemme pyytäneet komissiota tekemään vaihtoehtoehdotuksia siitä, millä tavalla tämä sosiaalirahasto olisi käytettävissä sellaisessa tilanteessa, jossa useat kaikkialla Euroopassa ovat työttömiä. Ja toivomme, että komissio tällaisen ehdotuksen viivettä tekee. Mutta me teemme tietysti paljon muutakin työttömyyden torjumiseksi. Tämä tietysti on jäsenvaltioiden vastuu, mutta on myös olemassa kollektiivinen vastuu, jota yritämme koordinoida niin, että helpotamme sisämarkkinoiden toimintaa poistamalla sellaiset esteet, että saamme esimerkiksi palveludirektiivin toimimaan ensimmäinen ensimmäistä alkaen, että liiasta byrokraatiasta päästään, voidaan työllistää ihmisiä siten, että annetaan heille mahdollisuus viedä loppuun koulutuksensa tai sitten aloittaa jollain muulla alalla. Siis työttömyydestä tässä epävirallisessa ECOFIN kokouksessa lokakuussa myös aiotaan keskustella. Siellähän työttömyys on yksi asioista esityslistalla. Melkein kaikissa neuvoston kokoonpanoissahan keskustellaan Lissabonin strategian tulevaisuudesta, siis monista asioista. Sosiaalirahasto on vain yksi ainut instrumentti. Työttömyyden torjumiseksi sitä voidaan parantaa ja sitten voidaan tosiaan tiedottaa tai välittää enemmän yleisölle siitä, miten se toimii. Se on vain yksi suuresta välineiden kirjosta. Kiitos. Siirrymme seuraavaan kysymykseen herra Posseltilta. Tsetseniaa koskevat tiedot. Ministeri. <laughs> Kiitoksia. Herra Posselt, niin, Heti kun puheenjohtaja valtio kuuli tästä Natalia Estemirovan tilanteesta tai murhasta, niin me tuomitsimme murhan ja ilmaisimme osanottomme hänen perheelleen ja työtovereilleen ja myöskin ihmisoikeusjärjestö Memorialille. Pyysimme, että Venäjän viranomaiset selvittäisivät nopeasti murhan. Minä voin vakuuttaa teidät, eh, herra Posselt, siitä, että me seuraamme erittäin tarkkaan Tsetsenian tilannetta ja sitä, että ihmisoikeuksia siellä kunnioitetaan ja ihmisoikeustaistelijoiden tilannetta. Venäjän viranomaisten on tehtävä kaikki mahdollinen, että ihmiset eh, Venäjällä voivat eh, elää ihmisoikeussopimuksen periaatteiden mukaisesti. Me olemme jo läsnä Tsetseeniassa. Meillä on komission tukiohjelma ja diplomaatit Moskovasta käyvät säännöllisesti Tsetseeniassa. Me korostamme sitä, että tämä kysymys on tärkeä ja me olemme tosiaankin huolissamme tilanteesta. Mutta tällä hetkellä emme tarvitse mitään erityistä konttoria sinne tai mitään tehtävää. Me olemme paikan päällä, me tulemme tarkastelemaan siitä jatkossakin, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan oikeusvaltioperiaatetta ja me aina voimme milloin tahansa ottaa asian esille. Thank you, Mr. Mr. Kiitos sitten herra Possel. Kiitoksia. Tämä on ensimmäinen hyvä eh, vastaus, jonka olen neuvostolta tänään kuullut. Kiitoksia. Haluaisin kuitenkin lyhyesti vielä kysyä sitä, että voiko neuvosto kuvitella, että jotakin erityistä tehdään Ruotsin kaudella vielä Tsetseenien suhteen. On nimittäin eh, eh, ilmoitettu Venäjän johdon taholta, että joitakin muutoksia tehdään ja nyt me emme näe mitään, miten tilanne etenee. Meidän pitäisi hyvin laajasti keskustella, eh, keskustella asiasta ja se on kiireellinen asia kaiken lisäksi. Tack, fru talman. Kiitoksia puhemies ja kiitoksia herra Posselt näistä kaunista sanoista. Kyllä me jatkuvasti otamme ihmisoikeuskysymykset esille Venäjän viranomaisten kanssa. Meille, me toivomme, että huippukokous saadaan järjestettyä e, tässä syksyn aikana ja sielläkin ihmisoikeudet tulevat olemaan esillä. Kiitos. Sitten siirrymme seuraavaan kysymykseen herra edustaja Suntsisilta joka koskee Turkin hallituksen antamaa lupaa etsiä hiilivetyjä EUn jäsenvaltioiden yksinoikeudellisilta talousvyöhy- yksinoikeudellisilta talousvyöhykkeiltä. Ministeri. Fru talman. Kiitos. Neuvosto on tietoinen niistä tapahtumista, joihin arvoisa edustaja viittaa. Mitä tulee Turkin suhteisiin maihin alueella. Turkki, kuten kaikki muutkin, ovat velvollisia toimimaan hyvien naapuruussuhteiden ja rauhanomaisten kiistanratkaisujen puolesta. Ja on kuitenkin tärkeää Turkin jäsenyysneuvottelujenkin kannalta, mitä tulee neuvoston loppupäätelmiin. Siis neuvosto on kehottanut Turkkia välttämään kaikki sellaiset uhkat, sellaisia uhkia toimia, jotka voisivat vaikuttaa hyvin naapurisuhteisiin ja toimia pikemminkin rauhanomaisten riidan ratkaisujen e- eteen. Kysymys on kahdenvälisten suhteiden normalisoinnista Turkin ja kaikkien jäsenvaltioiden Kyproksen tasavalta mukaan lukien välillä. Ja on kysymys siitä, että kaikkien jäsenvaltioiden suvereenia oikeuksia kunnioitetaan. Mitä tulee tähän lisäpöytäkirjaan, niin asemamme, äh, kantamme on hyvin selkeä. Siis on Turkin on noudatettava tätä il- syrjimättä. Nämä kysymykset otetaan järjestelmällisesti esiin EUn kanssa, siis EU-Troikan ja Turkin välillä Tukomassa otettiin esille heinäkuussa ja toukokuussa. Ja neuvosto pitää näitä kysymyksiä erittäin tärkeinä ja seuraa kehitystä hyvin läheltä. Kiitos.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 Äh, energiayhteydestä äh, äh, Turkin pääministeri uhkasi noin Brysselissä, ettei hänen maansa enää aiokkaan tukea tätä kaasuputkea, jos energialuvun neuvotteluja avata uudestaan. Nyt ollaan tällä tasalla, että Turkki uhkaa, tekee tällaisia uhka, uhkailuja ja myöskin sitten uhkaa sotkeutua Kyproksen kysymyksiin. Tämä on selkeästi monisäikeinen ongelma ja millä tavalla neuvosto aikoo tämän asian näiden taloudellisten alueiden hyödyntämisen suhteen ratkaista? Ministeri, kiitos sekä neuvosto ja komissio ovat panneet merkille tämän ja me seuraamme tilanteen kehitystä hyvin läheltä. Mitä toimintaamme Turkin kanssa tulee, otamme jatkuvasti hyvien naapurusuhteiden merkityksen esille ja viimeistään sitten ulkoministereiden Troikassa marraskuussa. Ja toivon, että tällaiset välikohtaukset, joista edustaja puhuu, niitä voidaan välttää. Mitä tulee energiakappalukuun, niin sitä eri neuvoston kokoonpanoissa parhaillaan tarkistetaan ja on erilaisia keskusteluja meneillään. Mutta on liian varhaista puhua mitään tuloksista tästä arviosta, mutta kuten edustaja tietää, jokainen askel tässä prosessissa edellyttää yksimielisyyttä neuvostossa. Seuraavaan kysymykseen edustaja Elwardilta ja se koskee EUn Burman politiikkaa. Minister, when you're ready. Ministeri, kun olette valmis. Fru talman, jag ska bara få fram rätt fatt. Kiitoksia, kunhan saan oikeat luntit esille. Niin, arvoisa edustaja, eh, me olemme eh, eh, huolellisesti seuranneet Aung Jung San Suu Kyiin tilannetta hänen vangitsemistaan lähtien. Me olemme monissa yhteyksissä kannustaneet ja kehottaneet Burman viranomaisia vapauttamaan hänet neuvosto on tässä tällä välin ryhtynyt moniinkin, moniinkin konkreettisiin toimenpiteisiin, muutaman mainitaksemme elokuussa EU, e tuomitsi Sankuita vastaan annetun tuomion. Kehottimme viranomaisia välittömästi ehdottomasti vapauttamaan hänet. Neuvosto on olen katsonut, että Aung San Suu Kyin vastaiset toimenpiteet ovat ihmisoikeusrikkomuksia. Äh, Javier Solano äh, äh, puuttui kaakkoisasian maiden ASEANin ministerikokouksessa asiaan ja samoin myöskin heinäkuussa Äh, Burman edustajien läsnä ollessa otti tämän asian myöskin esille. Näissä äh, tapaamisissa hän ilmaisi äh, hyvin voimakkaan vaatimuksen muiden läsnäolojen nimissä, mukaan lukien Venäjä, Kiina ja Yhdysvallat hänen vapauttamiseksi. Fasina YK lähettiläs neuvonantaja Ibrin Kambari ovat niin ikään tähän asiaan pyrkineet vaikuttamaan. Burman viranomaiset eivät ole kallistaneet korvaansakaan näille vastalauseille ja hänen eikä myöskään, eivätkä kunnioittaneet vaatimuksia hänen vapauttamisekseen, mukaan lukien YK pääsihteeri ASEANin jäsenmaat ja muut. Siis Murpahan on tämän ASEANin jäsen koska Burma on vastannut hiljaisuudella, me, me olemme edelleen pyrkineet vetoamaan tu, tuomista vastuussa oleviin, mukaan lukien tuomarikunta ja muut viranomaiset. Esimerkiksi pyrkimällä jäädyttämään heidän varansa me haluamme ja laventaa näitä vastatoimia niin, että varat voitaisiin jäädyttää myöskin yritystasolla. Eh, ja 13. elokuuta sovittiin tästä reaktiosta. Se on linjassa vuotisen parlamentin lokakuussa hyväksymän päätöslauselman kanssa. Näiden nimenomaisten toimenpiteiden lisäksi EU tulee myöskin sitten tiivistämään työtään kansallisen yhteisön puitteissa, erityisesti Aasian samanmielisten kanssa, että jotta saataisiin välittömästi sanksi Kyiin vapaaksi Äh, äh, äh, tässä on, edellytetään kansallista sovintoa, jos tulevat vaalit voitaisiin todellakin mieltää oikeudenmukaiseksi. Kiitos sitten edustaja El. Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää ministeriä myös hyvin tyhjentävästä vastauksesta. Mitä, mihin toimiin EU on ryhtynyt auttaakseen tuhansia pakolaisia, jotka ovat siis lähteneet Kiinaan sen jälkeen, kun junta ja eri etniset vähemmistöt hyökkäsivät tai heidän välillään oli selkkaus elokuussa. Ministeri. I'm very sorry, I don't think... Olen pahoillani, en, en, en osaa vastata tähän. Täytyy palata tähän asiaan. Olen pahoillani, en tiedä. Thank you. If we move on to... Kiitos. Siirrymme seuraavaan kysymykseen herra Crowlilta EUn ja Yhdysvaltain suhteiden lujittamisesta. Minister. Ministeri. Ja, eh, tack. Kiitoksia. Brian Crowley me kiinnitämme hyvin paljon huomiota USAn suhteisiin. Transatlanttiset suhteet ovat eräs eh, me kulmakivi meidän ihmisoikeuskysymyksissämme ja eh, muissakin asioissa. Uusi hallinto USAssa on antanut uutta stimulanssia näille suhteille. Me olemme vakaasti päättäneet jatkaa tätä yhteistyötä. Nyt konkreettisia suhte- tuloksia odotetaan eh, molemmin puolin Atlanttia. On hyvin monia alueita, joissa EU on tehnyt erittäin tiivistä yhteistyötä USAn kanssa. Strateginen kumppanuus on kehittynyt ja tietenkin jatkamme tätä yhteistyötä monilla alueilla, kuten Afganistanissa, Pakistanissa, Iranissa, Länsi-Balkanilla ja Venäjällä. Meillä on säännöllistä mm, kriisinhallintayhteistyötä ja olemme hyvin iloisia siitä, että USA eh, on, on EU-Lex-toimenpiteessä mukana Kosovossa. Meillä on hyvin tiivistä yhteistyötä ilmastoalalla ennen Kööpenhaminan loppuvuoden kokousta ja me USAlla on omia kunnianhimoisempia tavoitteita nykyisen hallintonsa aikana. Me toivomme, että he voivat esittää mm, päästövähennysten kohdalla samantyyppisiä tavoitteita kuin meillä on. Meillä on energiakysymyksissä ollut hyvin kauan yhteistyötä ja nyt sen täytyy mennä vähän korkeammalle taholle. Meidän täytyy perustaa yhteinen energianeuvosto ja se voi olla erittäin hyvä foorumi, jolla yhteistyötä energian saatavuuden turvaamisessa mm, edistetään. Tämä liittyy myös moniin uusiin tekniikan aloihin yhteistyöhön. Sitten on tietenkin tämä finanssikriisi. Ja siinä tarvitaankin erittäin tiivistä yhteistyötä, jotta luottamus saadaan palautettua markkinoille ja että markkinat saadaan toimimaan. Kaupan alalla Dohan kierros täytyy saada päätökseen sillä tavalla, että tulokset ovat hyviä. Se on hyvin tärkeää, koska muuten talouden toipuminen ei edisty ja protektionismi täytyy myöskin torjua ja USA onkin tällä sektorilla tärkeä toimija. Me tietenkin myöskin keskustelemme näistä asioista G20-kokouksessa. Molemmilla puolilla on kiinnostusta siihen, että että oikeus- ja sisäasioissa edistetään yhteistyötä ja to- ymmärrämme toistemme säännöstöt juridisesti. Kuantamon suhteen on jo sisä- ja yhteistyö, siellä se on jo käynnistynyt ja se onkin tärkeä askel. Myöskin eh, yhteistyö ydinaseiden leviämisen alalla on ollut erittäin hedelmällistä heidän hallintonsa kanssa. Bryssel ja Washington tekevät hyvää yhteistyötä, jotta pääsemme eh, eteenpäin. Monissa kansainvälisissä yhteistyösopimuksissa, kuten ydinaseiden leviämiskysymyksissä ja myöskin asentariisuntakonferenssi eh, otetaan esille. Hyvin paljon kiinnostusta on myöskin siihen, että transatlanttinen vuoropuhelu ja yhteistyö kehittyvät. Kehityspolitiikassa EU on suurin kehitysavun antaja ja meillä on tarkoitus tästäkin edist- tätäkin vielä edistää. Huippukokous USA kanssa on erinomainen tilaisuus käsitellä näitä ja muita tärkeitä kysymyksiä. Olemme hyvin ylpeitä siitä, että Ruotsi on saanut mahdollisuuden oman kaudellaan, omalla kaudellaan johtaa tällaista huippukokousta. E, Transatlanttiset suhteet siellä saavat rakentavan tuen. Kiitos sitten edustaja Crowley. Kiitoksia puhemies. Kiitos kovasti Cecilia, anteeksi, herra ministeri. Kiva, että olet täällä taas keskuudessamme. Niin, Eli siis ydinaseiden leviämisen estäminen on yksi tärkeimmistä yhteistyösektoreista ja toinen sitten tietysti rahoituskriisin ratkaiseminen. Onko, onko Ruotsilla ja neuvostolla muutenkin on, Eh, onko eh, mitä erityisesti ajattelette EUn Yhdysvaltain huippukokouksen agendalla Ensinnäkin äh, äh, Ranska ja äh, Iso-Britannia ovat yhdellä puolella ja sitten taas mm, ja EU muut jäsenmaat toisella osa toisella linjalla ja Yhdysvallat tuntuu mieluummin kallistuvan näiden maiden kuin EUn enemmistömaiden kannalle. Mitä tästä teillä on sanottavaa? Tänä aamuna me käsittelimme näitä valmisteluja G20 suhteen. Minä tiedän, että näistä ehdotuksista on keskusteltu myöskin tiedotusvälineissä. EU on erittäin hyvin koordinoinut toimensa. Me olemme puhuneet eh, valtiovarainministereiden kokouksessa tästä. Eh, myöskin on tarkoitus päämiesten kanssa saada tämä yhteistyö lopulliseen muotoonsa. Meillä eh, tulee olemaan konkreettisia ehdotuksia ja sitten huomenna niihin tehdään sitten hienosäätö. Ei tarvitse olla mitenkään huolissaan tästä. Minä olen iloinen siitä, että komissio ja komissaari Almunia ovat vahvistaneet tätä yhteistyötä. Tämä on hyvin tärkeitä prioriteettikysymyksiä, joista olemme keskustelleet ja me pyrimme myöskin johdonmukaisuutta saamaan niin monen kysymykseen kuin mahdollista USAn hallinnon kanssa tässä kokouksessa. Mitä sitten ydinaseiden leviämisen estämiseen tulee, se on hyvin tärkeää, että asia on nyt esityslistalla. Olemme iloisia siitä, että presidentti Obama on tähän myös sitoutunut. Aikaa kuitenkin tarvitaan. Täällä on monimutkaisia teknisiä kysymyksiä ja olemme hyvin tähän prosessiin orientoituneita. En nyt voi tässä vaiheessa kertoa, kuinka kauan tähän vielä menee, mutta se on asialistalla ja olemme siihen hyvin sitoutuneita. Minä toivon, että amerikkalainen kumppanimme myös on samalla linjalla. Uh, Yksi lisäkysymys vielä herra Palakisilta. Thank you, Madam President. Mr. Kiitoksia, puhemies. Rouva ministeri, haluaisin kysyä tästä, tästä kolmikannasta EU, Yhdysvallat ja Venäjä Obama ja äh, Venäjä käynnistävät äh, neuvottelut äh, ydinaseen riisunnasta. Miten neuvosto ja unioni yleensä voisivat helpottaa tämän ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta tärkeän neuvottelukierroksen sujumista ja onnistumista. Kiitos. Yes, I am, um, I'm very happy by these news. I think it is... Kiitos. Olen er, erittäin iloinen tästä avauksesta, mutta, mutta mutta, ja kuten äsken totesitte, nämä ovat hyvin tärkeitä asioita ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta. On tärkeää, että tästä neuvotellaan. Ma- maaliskuussa 2010 on ala asiaan liittyvä huippukous ja siellä unioni on läsnä ja sitä ennen koordinoimme tietysti näkemyksemme ja kantamme ja katsomme, millä tavalla pystymme sitten mahdollisimman tehokkaalla tavalla vauhdittamaan näiden keskustelujen onnistumista. Kiitos kyselytunti. Se on ajoitettu loppumaan kello 19. Ministerin on lähdettävä täältä heti miten ja siksi kysymyksiin, joihin ei ole vastattu ajan puutteessa, vastataan kirjallisesti. Kiitos osanotostanne. Kyselytunti päättyy ja seuraava istunto on huomenna 18, torstaina 18. syyskuuta 2009 kello 9, 13 ja 15, 17. Esityslista, joka on julkaistu tämän istuntoviikon, se on julkaistu tämän